Otwieram posiedzenie. Avaan istunnon. Jatkamme keskeytettyä 17.12. istuntoa. Minun täytyy pahoitellen ilmoitella, että herra Huores Pilar Diol Haitin eu edustaja Haitilla on edelleen kadoksissa hän myös Euroopan parlamentissa on aiemmin eh, työskennellyt. Tänään olemme kaikki ajatuksissamme maanjärjestyksen uhrien kanssa. Suurta taloudellista apua sekä 150 eh, poliisia EU lähettää sijaan Myöskin yksittäiset valtiot ovat lähettäneet pelastusryhmiä Haitin historiassa. Tämä on kauhein luonnonmullistus, yksi kauheimmista ihmiskunnan historiassa. Myöskin Euroopan unionin kansalaisia on siellä paljon kadonnut tai kuollut. Haluaisin pyytää, että kunnioitetaan uhrien muistoa minuutin hiljaisuudella. Nous, nouskaamme seisomaan.